So colleagues, please take your seat. No niin, kollegat, nyt pyytäisin, että asettautuisitte paikoillenne. Bitte nehmen Sie die Plätze ein. Pyytäisin teitä todella nyt asettautumaan paikoillenne, hyvät naiset ja herrat. zur Tagesordnung mitä esityslistaan tulee, voin todeta, että tänään emme äänestä Dagmar Roth-Berentin mietinnöstä, emmekä myöskään Peter Liisen mietinnöstä. Näistä molemmista toimitetaan äänestys 25. syyskuuta kello 15 alkaen. Eli tässä todella molempien äänestystä on lykätty viikolla, että saamme sitten toimitettua tuon lopullisen äänestyksen. Jos mitään vastalauseita ei tuohon esityslistaan liittyen ole, niin katsotaan se hyväksytyksi. Ja viron ja maltan kieliä lukunottamatta meillä on täysi kieliregiimi. 26. syyskuuta järjestämme yhteiskokouksen teollisuusvaliokunnan kollegoidemme kanssa. Kyseessä 20, 2030 ilmasto- ja näkymät. Tässä todella molemmat ITRE- ja ENVI-valiokunnat äh, kirjoittavat asiasta yhteisen mietinnön ja ensimmäinen tapaaminen 26. syyskuuta. Sitten meillä on täällä valiokunnan jäsenistöön liittyvä muutos. Kolre Kadaledis. Hänestä on tullut varsinainen jäsen. Ja Ekriton Arsenis korvaa sitten hänet varajäsenenä jatkossa. Haluan myös toivottaa tervetulleeksi kollega Vilsin vierailijaryhmän. Käsittäisin, että heidän piti olla täällä 10.12. Rova Vils. No, he ovat vasta sitten tuloillaan. 24. syyskuuta tiistaina siis kello 9.12.30 järjestetään työryhmä, joka käsittelee sähköistä terveyttä e-health PHS 7C50 sali. Ja 14. lokakuuta Envi-valiokunnan kokouksen kanssa samaan aikaan järjestetään virallisista tarkastuksista kuulemistilaisuus. Eli ne, jotka eivät halua osallistua valiokuntamme kokoukseen, voivat mennä kuuntelemaan tuota kuulemistilaisuutta. Onhan se nyt aika jännää, että näitä järjestetään tällä tavalla päällekkäin. Mitä kolmikantaneuvotteluihin tulee, voisin kertoa teille, että Rova Gardinin kolmikantaneuvottelut ovat käynnissä. Ja on itse asiassa äh, nyt hoidettu. Viimeinen kolmikantaneuvottelu on jo pidetty ja näin ollen asiat ovat nyt sitten rullanneet eteenpäin. Sydämestä onnittelut Rova Gardini. Ja nyt varmaan kaikki kollegat ovat paikalla, joten voimme aloittaa äänestykset. Aivan ensin äänestämme tästä uskin neuvottelumandaatista. Onko teillä kaikilla äänestyskortit siellä valmiina? Me tarvitsemme 36 ääntä vähintäänkin tätä neuvottelumandaattia varten. Jos ääniä on alle tuon 36, niin mandaattia ei tule. Äänestys on alkanut. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 44 äänesti puolesta, 7 vastaan, 2 tyhjää, joten näin herra Uski on saanut tämän neuvottelumandaatin. Uski. Thank you, Chairman. I just want to thank to all the colleagues for the... Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja tästä työstä ja toivon, että tämä lopputulos varjoesittelijöiden osaistumisen kerää on sitten hyvä viesti Euroopan kansalle. Kiitos. Dank, herr. Suuret kiitokset, herra Uski. Ja tosiaan tästä tuloksesta äänestetään aikoinaan käsittelyn jälkeen. Nyt voimme siirtyä seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin numero viisi. Kyseessä myös äänestys. Kyse on tässä hiilimarkkinoista. Euroopan hiilimarkkinoiden tilasta vuonna 2012. Florence, Wills, Eichhout, Callanan, Davis ja Jörgensen ovat tätä esittäneet. Meillä ei ole yhtäkään kompromissia, vaan yksi kerrallaan mennään ja aloitetaan 8 ja 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaanpa koneellisesti. Tarkistukset 8 ja 9. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11. No, tarkistetaan tuo äskeinen. 12. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. ilmiselvästi hylätty. 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 15 ja 16 ovat identtiset. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Oletteko vakavissanne? Tarkistetaan 15-16 äänestystulos koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. ja hylätty. 22 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää liberaaleista aina yhden käsi nousee, joten tarkistetaan koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 17 ja 18 ovat identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Ja, ja tarkistetaan koneellisesti. 17.18 ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Ei hyväksytty. Oli hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Koneäänestys 21. Tämä oli hylätty. Sitten 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta Ei, 24 oli hylätty. Puheenjohtaja pahoittelee. Otetaanpa tuo 24 vielä uudestaan puolesta. Vastaan. Tyhjä, hylätty. 30 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 30 wird 30 tarkistetaan koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hm, hyväksytty. 26 raukeaa. Ei raukeakaan, sitä äänestetään puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Kaksikymmentäviisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää äänestetään vielä koneellisesti. Äänestys on alkanut 25. Ne ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 28 puolesta. Äh, Mikro. Juu, mikrofoni päälle. It's, it's too late, Mario. Mario, nyt on liian myöhäistä. Please. In La, la mia macchinetta. Äänestyslaitteeni ei toiminut tässä äänestyksessä, joten 26 tarkistuksen tulos ei ole tässä nyt pätevä. It's, yeah, okay. We have to uh, wir müssen No, sitten meidän täytyy toimittaa teknikko sinne tarkastamaan laitteet. Tai ehkäpä Mario voit vaihtaa paikkaa, että jos siirryt seuraavaan paikkaan, parahin kollega pirilo, Voisitteko siirtyä siihen viereiseen paikkaan, jos laite on rikki? Ja joo, Lainenin ääni, ääni taas täytyy laskea mukaan. Niinkö? ei, minun vehkeni ei toimi, kun ei ole korttia paikallaan. Sai Die Karte ist wahrscheinlich schon... No, eiköhän se kortti ole jo matkalla tänne. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 29. Ensimmäinen ja toinen osa. Jaa, ja nyt äh, tätä ne kuitenkin tarkistetaan vielä tuo 28. 28 koneäänestys ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. kollegat, voisitteko nostaa kätenne ja osallistua äänestyksiin, kun äänestyksiä toimitetaan? Muuten on hyvin vaikea tietää, että missä mennään, kun täältä ylhäältä tilannetta katsoo. Ja seuratkaa myös, että missä mennään nyt 29 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vasta. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja nyt 27 puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 34 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 33 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 35 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Tarkistetaan koneellisesti 35. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjää epäselvää. Koneäänestys. 39 ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Samalla enemmistöllä. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan. Tyhjää. Epäselvää. 41 koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 40 puolestaan vastaan. Tyhjää, hylätty. 43 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 42 puolesta vastaan. Tyhjää, epäselvää. Koneäänestys 42. Ovat kaikki äänestäneet. Hylätty. selkeällä enemmistöllä. 47 puolesta. Vasta. Tyhjää hylätty. 49 puolesta. vasta Tyhjää hylätty. 48 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 50 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Koneäänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Yllätty. 51 puolesta. Vasta. Tyhjä. Hyväksytty. 52 puolesta. Jaha, 51. Tarkistus vielä koneellisesti. Olet kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 52 puolesta. Hylätty. Nel- 54 puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 64 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 68 65. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys on alkanut. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Niukalla enemmistöllä hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Eli 66 vielä koneellisesti ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty 67 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Eli äänestetään 67 koneellisesti. Äänestys on alkanut, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 69-70 identtiset. Puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. Tarkistetaan 69 ja 70 koneellisesti. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Ainahan sitä voi yrittää. 71 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 74 pyynnöstä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 63 sanoo puheenjohtaja. 73. Puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 72 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Aika kiinnostavaa vastaavia ryhmittymiä täällä nyt tässä vaiheessa. Tarkistetaan vielä 72 koneellisesti. Haben alle abgestimmt? Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys on päättynyt. Ist klar angenommen. 75 dafür. 75 puolesta. Vastaan. Tyhjä hylätty. 76 puolesta. Vastaan. Tyhjää Epäselvää. Tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Selvästi hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 raukea, samoin 80, samoin 82 ja 83. Seuraavaksi 86 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 95 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 95 ensimmäinen osa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. 95 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan tämäkin koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 85 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan 85 koneellisesti. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Selvästi hyväksytty. Mutta näyttäkää selvästi. 84 raukeaa seuraavaksi 88 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti. 88. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 90 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 89 raukeaa. 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Epäselvää. Tarkistetaan 112 koneellisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty selvästi. 91 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Ensimmäinen osa sittenkin raukea, koska 112 hyväksyttiin. Eli äänestämme ainoastaan toisesta osasta, tarkistuksesta 91. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 92 raukeaa, seuraavaksi 93 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sata puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 101, 112, sanoo puheenjohtaja. 102, puheenjohtaja korjaa puolesta. Vastaan, tyhjää, ei tullut selväksi. 102 otetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 103 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Epäselvää. Äänestetään siitäkin koneellisesti. 103. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Aika selkeä enemmistö. Hyväksytty. 104. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 105. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Toinen osa. Puolesta. Vastaan tyhjää, sekin on hylätty. 107 puolesta vastaan tyhjää, ei tullut selväksi. 107 koneellisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 106 puolesta vastaan Tyhjää. Samalla enemmistöllä hylätty. 113 puolesta vastaan. Epäselvää. 113 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 109 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää. Äänestämme koneellisesti 108. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 111 puolesta vastaan tyhjää koneäänestyksenä, koska ei tullut selväksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. hylätty. 114 on vedetty pois, 115 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 116 puolesta vastaan, tyhjää, epäselvää, otetaan koneäänestyksenä. 116, oletko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 117 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin koneellisesti. 117. Oletteko äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten johdanto-osa ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty, kolme puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Otetaan koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty seitsemän kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää sekin hyväksytty. Sitten loppuäänestykseen. Yksi äänestys vain. Tämä ei liity mihinkään mandaatteihin tai muihin. Yksi koneellinen loppuäänestys, joka alkaa nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Mietintö on hylätty. Koordinaattorit voivat nyt pohtia, miten tästä jatketaan. Eli meidän on vielä hieman tutkailtava asia jatkossakin. So, wo wir beim Thema sind, wir werden gleich den polnischen pian tänne tulee Puolan ympäristöministeri, ensin kylläkin COP edustajana, herra Kurulek. Mutta tämä kokous alkaa 11.30, eli tapaamme tuolloin ja tulkaa ajoissa paikalle.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

So, colleagues, please. No niin, hyvät kollegat, nyt pyytäisin teitä jälleen asettautumaan paikoillenne. Ich möchte dann die Sitzung wieder. Jatkamme nyt kokousta. Tuossa aiemmin jo toivotin tervetulleeksi Rouva Vilsin Aachenin eh, eh, euro Collegein äh, vierailijaryhmän, mutta nyt he ovat paikalla, joten tervetuloa vielä kerran. Lisäksi toivotan tervetulleeksi Ranskan äh, kansalliskokouksen kollegan Bernard Francien, joka on Sofi Okonin vieraana täällä tänään. Äh, mm, hän myös käsittelee näitä kestävää kehityskysymyksiä omassa työssään Ranskan kansalliskokouksessa. Mukava saada teidät vieraksemme. Ja nyt siirrymme sitten tähtivieraamme puoleen, käännymme vieraamme puoleen, nimittäin herra ministeri, Puolan ympäristöministeri COP19, puheenjohtaja Marcin Korolec. Ja meillä on tänään todella tilaisuus nyt keskustella COP19-konferenssin valmistelujen tilanteesta. COP19 tulee olemaan hyvin tärkeä askel kohti kansainvälistä sopimusta ja Tällä kertaa todella kokous pidetään Euroopassa ja siksi olemme oikein erityisen kiinnostuneita kuulemaan teiltä tilanteesta ja voitte olla varma siitä, että me tuemme teitä kaikin mahdollisin tavoin, jotta tästä ilmastonmuutoskonferenssista tulee suuri menestys ja jotta saamme kansainväliselle yhteisölle esitettyä hyviä tuloksia ja tietenkin hyvät valmistelut. Pitemmittä puheitta voin vielä todeta, että ministeri alustaa meille nyt ensin. Tämän jälkeen puheenvuoron saavat koordinaattorit ja sitten ministerillä on tilaisuus vastata. Ja koordinaattorien jälkeen käynnistämme toisen kyselykierroksen. Ministeri, tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowne panie, szanowni... Kiitos oikein paljon. Puheenjohtaja, Hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat, on hienoa olla täällä luonanne Euroopan parlamentin valiokunnassa. Haluan kertoa siitä, miten COP19 valmistelut edistyvät Varsovassa. Tämä on toinen COP-kokous, joka viimeisen viiden vuoden aikana pidetään tai on pidetty meillä päin. Eli tämä tällainen näin tärkeä tapahtuma, joka toista kertaa järjestetään Puolassa näin lyhyen aikavälin kuluessa, ei ole vain sattumaa, vaan se osoittaa, että Puola on todella sitoutunut ilmastonmuutosten ratkaisemiseen. Me olemme tässä johtoasemassa ja olemme sitä mieltä, että pitää löytää maailmanlaajuinen ratkaisu ongelmiin. Tämä osoittaa myös, että haluamme olla tärkeässä roolissa Euroopan ilmastopolitiikassa, sillä tiedämme, miten pystymme vähentämään tasapainotetusti päästöjä ja samanaikaisesti pystymme pitämään yllä talouskasvun, kun minut nimitettiin ympäristöministeriksi, joka on vastuussa ilmastopolitiikasta vuonna 2011, niin melkeinpä saman tien nimityksen saatuani poistuin pääministeri Tuskin luota ja lähdin lentokentälle ja lensin sieltä Durbaniin. Olin ollut kauppaministerinä kuuden vuoden ajan ja tuona aikana en ollut joutunut käymään niin pitkää neuvottelumaratonia kuin minkä koin viikon ajan Etelä-Afrikassa. Siellä olin varapuheenjohtajana rinnakkaispuheenjohtajana Euroopan unionin valtuuskunnassa ja tulin vakuutuksi siihen, että tämä on maailmanlaajuinen prosessi ja on hyvin tärkeää, että mukana ovat Puolan kaltaiset maat. Puola pystyi hyvin lyhyessä ajassa siirtymään kehitysmaasta kehittyneeksi maaksi. Durbanissa saavutuksemme oli virstan pylväs maailmanlaajuisessa ilmastoprosessissa. Me aiomme päättäväisesti panna täytäntöön Durbanin foorumin päätöksiä. Haluamme saada aikaiseksi laajan sitoumuksen. Varsovassa meillä on valtava työ edessä. Me haluamme saada aikaiseksi sopimuksen, joka olisi sitova kahdelle saadalle maailman maalle. Olen vakuuttunut siitä, että tämä työ saadaan varmasti Pariisissa kahden vuoden kuluttua loppuun vietyä. Olemme valmiita tekemään kaikkemme tämän eteen ja sanon, että olemme valmiita yhdessä, sillä Puola ei ole ainoa toimija tässä. Me olemme päättäneet järjestää ilmastonmuutoskonferenssin ja tällä tavoin Puola otti vastuun Itä-Euroopan maa, maiden johtomaana ja työskentelimme kovasti, jotta tämä kaikki onnistuisi sen jälkeen, kun vahvistettiin, että Varsova järjestäisi COP19-konferenssin viime vuoden joulukuussa. Aloitimme tiivin yhteistyön Ranskan ystävimme kanssa ja sitten myös Peru ja Venezuela tulevat mukaan tähän työhön, sillä siellä aiotaan järjestää seuraava COP ja pre-COP-kokoukset ensi vuonna. COP19 puheenjohtajana olin myös yhteydessä eri Euroopan ministereihin jotta pystyisimme aloittamaan kuulemisen valmistelutyöt muiden maiden kanssa. Elena Ek, Ruotsin, Lena Ek, Ruotsin ympäristöministeri on kovasti auttanut meitä. Ja Ville Niinistö, myös Suomen ympäristöministeri, on antanut meille kovasti apua LULUK-asiassa. Ja Martin Lidegaard on myös hyväksynyt sen, että Kööpenhamissa pidetään kokous, jossa käsitellään raha-asioita. Kuten voitte havaita, tämä on yhteistyöhanke Euroopan laajuisesti. Tässä eri tahot osallistuvat työhön omin panoksen ja ponnistellaan yhdessä. Ainoastaan tällä tavalla pystymme viemään työn hyvän päätökseen. Näin saamme muutkin mukaan niin, että voidaan saada konkreettisia sitoumuksia. Me olimme vuoden alusta alkaen myös pitäneet hyvin tiiviitä yhteyksiä eri maihin. Olen puhunut monen ministerin kanssa ja olen käynyt monessa maassa ja käyn vielä muissa ennen tätä tapausta. Meillä oli eh, kaupunginjohtajan talousfoorumi Krakovassa äskettäin, kuten tiedätte, ja näin pystyimme puhumaan tärkeiden tahojen kanssa, jotka ovat prosessissa mukana 2-4. päivä lokakuuta pidetään tämä PRECOP-kokous jossa on tarkoitus puhua kaikista tulevan sopimuksen osista, jotta voidaan nähdä, miten voidaan varmistaa sopimuksen pääsy niin, että huomioidaan meidän eh, tavoitteemme ja loss and damage-asia myös. Ja sitten ensimmäisenä Prekop-päivänä meillä on mukana eri monikansallisia mm, tahoja ja yritysten edustajajärjestöjä. Me emme puhua teknologiasta, uusista rahoitusmahdollisuuksista ja mietimme sitä, miten yritysmaailma voi osallistua työhön. Prekop on ennakkomakua siitä, miten kaikki nämä ongelmat ratkaistaan. Tämä kaikki on seurasta siitä, mitä aikaisemmissa ilmastohuippukokouksissa on päätetty. Me työstämme loppuun nämä avoin olevat kysymykset ja sen lisäksi meillä on uusia aloitteita. Haluamme luoda pohjan, jotta voidaan päästä uuteen sopimukseen Perun ja Ranskan yhteistyökumppaneiden kanssa. Haluamme varmistaa sen, että Pariisissa kaikki onnistuu hyvin. Jos 2015 on nyt mielessämme ja mietimme sitä, mitä tehdään ennen tuota koppia, joka pidetään perussa, no, on valmisteltava kaikkea sitä, mikä johtaa vuoteen 2015. Sen takia Varsovassa on jo saatava perusta aikaiseksi tälle tekstille. Kaikkein tärkeintä on se, että voidaan varmistaa tämän sopimuksen laaja yleinen täytäntöönpano ei ainoastaan Euroopan maiden ja joidenkin yksittäisten maiden toimesta, vaan kaikkialla. Ja näin hän kävi Kioton pöytäkirjan neuvottelujen yhteydessä. Meidän on myös muistutettava, että on hyvin tärkeää pitää tasapaino ilmastotoimien ja kehityksen välillä. Moni maa ei pysty näitä velvoitteita hyväksymään, sillä niiden mukaan nämä velvoitteet hidastavat kehitystä ja vaikeuttavat köyhyydestä pääsemistä. Meidän on löydettävä sellainen sopimus, jossa kaikki nämä eri elementit voidaan huomioida. Varsovassa on tarkoitus olla yhteydessä myös liike-elämään ja sen edustajiin, sillä tämä, tähän maailmaan ministerimme ovat yhteydessä ja sen pitää olla siellä ensilinjassa, kun torjutaan ilmastonmuutosta. Meidän on katsottava myös, mitä tapahtuu kaupunkien asukkaille. Mainitsen tämän siksi, että tiedämme, että puolet maailman asukkaista asuu tällä hetkellä kaupungeissa ja 2050 mennessä kaupunkien asukasmäärä tulee kasvamaan, se tulee olemaan 70 prosenttia kokonaisväestöstä ja meidän on katsottava, miten kaupungit pystyvät sopeutumaan tilanteeseen. Ja haluaisin teille kaikille mainita erään seikan. Haluaisin pyytää, että Euroopan unioni olisi tärkeässä roolissa ilmastonmuutosneuvotteluissa. Toivottavasti annatte minulle tukeni COP19 puheenjohtaja tällaisena vaikeana hetkenä, joka nyt alkaa Varsovassa. Ja sitten on toinenkin seikka, jonka haluaisin teille mainita, että EUsta sanotaan, että se ei ole kovinkaan aktiivinen Eh, ilmastonmuutoksen raho- hidastamisen rahoituksen osalta. Toivottavasti komissio voisi nyt esittää uskottavan hankkeen ja voitaisiin antaa myös varoja tähän eh, vihreän rahastoon tai erilaisiin eh, ilmastonmuutoksen sopeutumisvaroihin osallistua. Jos te autatte, niin varmasti tästä on apua koko neuvotteluprosessissa. Ja toivon myös, että COP19 puheenjohtajuuden aikana, Puola on siis nyt puheenjohtajamaana, että pääsemme eteenpäin, mutta toivottavasti tämä ei tule viimeinen kerta, että tulen tänne paikalle. Me voimme kaikki käydä rakentavaa vuoropuhelua ja voimme päästä näihin yhteisiin tavoitteisiin ja maailmanlaajuisen kattavan sopimukseen. Vaikuttaa siltä, että tämä lähtisi liikkeelle Euroopan unionin maista. Kiitos olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Minister. Kiitoksia herra ministeri tästä alustuksesta. Nyt kuulemme seuraavaksi koordinaattoreita. Ja voin vakuuttaa ministerille, että me ainakin painostamme siihen suuntaan, että todella saadaan uutta potkua peliin laadimme päätöslauselman siitä, mitä meidän mielestämme Varsovan kokouksessa pitäisi tapahtua. Olemme myös kymmenen jäsenen valtuuskuntana edustettuina Varsovassa. Osallistumme useisiin tapaamisiin. Totta kai myös kansalaisjärjestöt pitää, pitää mukana kuvassa, koska ne huolehtivat siitä, että yritysten lisäksi asiat tuodaan julki. Puhuitte myös rahoituskysymyksistä edellisessä COP-kokouksessa. Ilmoituksia tuli. Yksi valtio sitten ehkä antoi rahoitusta, mutta kaikki eivät vahvistaneet tätä. Pitäisi päästä suureen pakettiin. Täytyy osoittaa, että Eurooppa suhtautuu tähän todella vakavasti ja että vahvistamme ja varmistamme paketin muodossa rahoituksen. Tämä täytyy tehdä myös maailmassa selväksi. Ei riitä, että asiasta tiedotetaan pirstaleisesti. Nyt sitten kuulemme koordinaattoreita. He saavat kaksi minuuttia kukin puheaikaa. Petra Liise EPPstä ensin. Kiitos puheenjohtaja Richard Zeber ei päässyt paikalle, pysy minua puhumaan puolestaan. Kiitoksia ministeri siitä, että tulitte paikalle. Puola on erittäin vieraanvarainen maa. Olin mukana Poznanissa sen kokouksessa 2008. Ja olen tyytyväinen siihen, että näin rakentavalla tavalla ja suurella sitoumuksella käsittelette tätä kysymystä. Meidän täytyy muistaa, että Puolan on ponnisteltava enemmän kuin muiden maiden, koska sen hiilen käytön osuus on niin korkea. Annettiin myös erityissäännöt liittyen päästökauppaan siitä, että tuetaan Puolaa sen vaikeassa tehtävässä. Tietojen mukaan tästä 90 prosentista hiilestä, jota teillä nyt on, niin tuot saatte suuren määrän myös Venäjältä. Ja kysyisin, eikö ilmastonmuutoksen lisäksi teilläkin ole motivaatiota siirtyä muihin energialähteisiin? Ja toiseksi kysyisin, olette täysin oikeassa siinä, että Eurooppa ei yksin voi ratkaista ilmastonmuutosongelmaa, ja siksi olenkin kiitollinen siitä, että ponnistelette kansainvälisen sopimuksen eteen. Mutta esittäisin kuitenkin kysymyksen, josta ei oikeastaan ole vielä kovinkaan paljon keskusteltu, mutta johon täytyy pureutua. Kuulemme jatkuvasti, mitä on tehtävä, jos muut eivät maailmassa lähde toimiin mukaan. Ei Eurooppa yksin voi ongelmaa ratkaista. Ja kysyisin, oletteko te ministerinä valmis sanomaan, että on tunnistettu ja tunnustettu se, että yksin ongelmaa ei voida ratkaista ja kannetaan tästä sitten vastuu. Voiko jossain vaiheessa sitten sanoa, että mekin lopetamme ilmastonmuutoksen vastaiset toimet, jos muutkaan eivät tee mitään? Olisiko tämä strategia, joka voisi olla kannattava? Kiitokset Peter Liise. Seuraavaksi SD-ryhmän nimissä Jollainen. Kiitoksia. Ministeri, minäkin haluan toivottaa teidät tänne Enviin lämpimästi tervetulleeksi ja haluan onnitella Puolaa tässä nyt, että todella saatte olla KOPin puheenjohtajana isäntänä jo toista kertaa viiden vuoden sisällä. Ja tämä tietenkin johtuu siitä, että te olette todella tämän tarkkailun polttopisteessä. Ja niin kuin Peter Liisekin totesi, me olemme Puolan ilmastopolitiikasta huolissamme. Itse esitin komissiolle tuossa ennen kesälomia kysymyksen Opulen kahdesta suuresta hiilivoimalasta, että ovatko ne ylipäätään EU-lainsäädännön mukaisia, koska minkäännäköistä CCS-laitosta ei ole suunnitteilla. Eh, miljoonia tonneja eh, hiilidioksidihan sieltä lähtee vuoteen 2050 mennessä ilmaan, kun kyse on kuitenkin 900 megawatin voimaloista. Ja tämä on kyllä tärkeä kysymys. Maailmanlaajuinen ilmastosopimus on pääkysymys. Nyt meillä on ikään kuin toinen tilaisuus Kööpenhaminan jälkeen. Tällä kertaa meidän on onnistuttava. Tämä ei saa mennä pieleen. Meidän on saatava aikaa maailmanlaajuinen sopimus. Ilmeistä on, että me täällä Euroopassa joudumme tekemään enemmän kuin muut. Kuulumme kuitenkin rikkaaseen rikkaimpien joukkoon. Ja kun nyt vuoteen 2020 viimeisin tarjous on 20 prosenttia, hyvin tiedämme, että tämä ei riitä, vaan meidän on äh, oltava tätä parempia. Ja mielestäni kyllä Euroopan unionin tulisi tehdä oman uskottavuutensa nimissä enemmän kuin tämä nyt luvattu 20 prosenttia. Äh, Durbanin äh, jälkeen hän tässä nyt myös kassat ovat tyhjät, pitäisi keksiä, mistä nuo 100 miljoonaa saadaan. Eli voisiko kyseessä olla hiilidioksidivero, rahoitusmarkkinavero, jotain. Emme voi kiertää tätä kuin kissa kuuma pura. No te sanoitte, että Suomen Ruotsin ja Tanskan kanssa teette yhteistyötä. Hienoa, koska nämä maat ovat todellisia edelläkävijöitä. Ja nyt meidän tulisi päästä sellaiseen tilanteeseen, jossa Euroopan unioni ottaa johdon käsiinsä. Itse olin Kööpenhaminassa mukana ja olihan se nyt tuskallinen kokemus, että juuri Euroopassa homma kaatui käsiin. Kiitoksia ja sitten Chris Davis. Um, Kiitoksia. Olen hyvin äh, tyytyväinen äh, siihen, että olette optimistinen, mutta onko teillä todella syytä tähän optimismiin? Äh, voisitteko kertoa yksityiskohtaisesti? yksityiskohtaisemmin näistä neuvotteluista. Vaikuttaa nimittäin siltä, että kovin paljon yksityiskohtia emme ole kuulleet. Te toteatte, että on yleinen toive siitä, että tämä sopimus saadaan aikaan. Kun ajatellaan kehittyviä maita, kuten Kiinaa ja Intiaa, niin perusteluhan on tähän asti aina ollut se, että he eivät halua tehdä uhrauksia nyt kun ovat kohta matkalla kohti kehitystä, kehitystä, johon länsi on jo päässyt öö, ja <laughs> päässyt päästöjensä kautta. Eli mikä nyt on muuttunut? Ovatko meidän maamme valmiit tekemään suurempia uhrauksia, jotta tämä maailmanlaajuinen sopimus saataisiin aikaan vai mitä? Entäpä Yhdysvallat? Me tiedämme, että Valkoinen talo haluaa kyllä edistystä, mutta tiedämme samalla, että kongressissa menemistöä ei ole sopimuksen ratifioimiseksi. Joten mikä teidät nyt on saanut näin optimistiseksi? Kiitos. Kiitoksia. Sitten vihreistä Bas Eichhout. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri siitä, että tulitte paikalle. On hienoa se, eh, mitä sanoitte, että otetaan tässä mukaan yksityissektori. Täällä olemme tehneet selväksi, että jos haluamme kestävän kehityksen, niin meidän on otettava mukaan kaikenlainen teollisuus ja kaikki ovat varmasti tästä samaa mieltä. Ja tässä mielessä on otettava yksityinen taho mukaan ja tarvitaan tasapainotettua työtä, mutta jos ajattelen, mitkä 12 yritystä siellä nyt ovat, siellä on ArcelorMittal ja Puolan energiaryhmittyä ja niin poispäin eh, antamassa tukeaan, niin ei tämä nyt kovin tasapainotettu lähestymistapa ole. Ja sitten kun kopin aikana eh, järjestätte eh, kansainvälisen Call and Climate huippukokouksen, jonka jonka järjestävät siis hiilijärjestöt. Eli ei tässä nyt kovastikaan paljon tasapainoa ole, kun halutaan ottaa mukaan eh, yksityiset tahot, jotka haluavat päästä kes- kestävän kehitykseen, eli eipä tämä nyt näin etene. Miten aiotte varmistaa sen, että kaikki eri yksityiset osapuolet otetaan mukaan tähän koppiin niin, että sitä tulee hyvin tasapainottu e, ja menestyksellinen? Pitää ottaa mukaan myös sellaiset yritykset, jotka haluavat mennä kestävän kehityksen vihreän tulevaisuuden suuntaan, mutta jos katsotaan sitä, miten Puola on tätä koppia kehitellyt, niin ei tämä nyt kovin tasapainotettu näkökulma ole mielestäni asiaan, vaikka sanoitte, että tämä olisi teille tärkeää tärkeä, eli voitteko kertoa tästä lisää? Ja entä sitten Puolan tulevaisuus 2050 vuoteen mennessä? Mitä mieltä siitä olette? Puolun vähentävä päästään 95 prosenttia. Miten olette tämän tehdä? Haluatte tämän tasapainoton lähestymistavan, mutta ei tässä ole mikään muu kuin kansainvälinen hiilijärjestö teitä tukemassa, eikä se nyt varmasti tähän ryhdy. Eli olisi mukava kuulla lisää näistä asioista. Next Kiitoksia. Seuraavaksi Anna Rosbach. Tack för mig. Jeg vil tale min modersmål. Kiitoksia. Puhun oma äidinkieltäni tanskaa. Tervetuloa lämpimästi, ministeri. Te osallistuitte Durbanin kansallisena ministerinä. Täällä kuitenkin olemme nyt Euroopan parlamentissa ja itsekin olin mukana Durbanissa. Ja minun on sanottava, että äh, tärkeimmät päätöksethän siellä tehdään ministeritasolla. Aina ei ole tyydyttävää osallistua kokouksiin. Olemme olleet useissa COP-kokouksissa mukana, mutta emme juurikaan päässeet mukaan neuvotteluihin, vakavasti otettaviin neuvotteluihin Joten kuulisin todella mielelläni siitä, onko Puola ajatellut kertovansa parlamentille enemmän asioista. Me kampailemme rahoituksen eteen ja me haluamme EUn etulentiaseman, mutta haluaisimme myös mukaan neuvottelupöytään, emme haluamme tyytyä niihin rippeisiin, joita saamme silloin tällöin ministereiltä kuulla. Joten kysyisin ministeriltä, onko tämä COP kokousmalli nyt hieman vanhentunut. Me edustamme lähes 500 miljoonaa ihmistä, mutta meiltä saa olla mukana korkeintaan kolme ihmistä. On, no, on outoa, että pienistä maailmanmaista mukana, saa olla suuriakin valtuuskuntia. Eli jos haluamme vaikuttaa kokouksen valmisteluihin myös parlamentin tasolta, niin äänemme täytyy saada kuuluviin. Kiitoksia sitten Kue, ryhmän nimissä Sabine Vies. Kiitoksia. Ministeri, Minun ryhmäni mielestä Euroopan ilmastotavoitteet äh, eivät ole kunnianhimoisia. Näiden kautta ei mielestämme ilmastonmuutosta saada pysäytettyä. Erityisesti tämä tietenkin äh, koskee kehitysmaita. Teollistuneet maat eivät ole tehneet tarpeeksi ja me katsomme, että koko Euroopan unionin esimerkiksi tulisi olla mukana ei vain yksittäisten jäsenvaltioiden. Kuulimme toki, mitä sanoitte. Olen kuitenkin myös kuullut, että teidän valtiovarainministerimme on täysin toisella kannalla, ei halua tällaista ilmastosopimusta, joten kysyisin, että kuka tässä nyt sitten päättää, jos Puolan kanta on kahtia jakautunut. Kyllä meidän täytyy saada enemmän aikaan kuin vain 20 prosentin päästörajoitus. Kiitoksia, rouva Pils. Sitten EFD-ryhmästä kollega Tadeusz Cimanski. E, moje pytanie dotyczy e, przede wszystkim uzmysłowienia. Chciałbym prosić pana ministra. Minulla on kysymys. Ja haluaisin kysyä, minkä verran tulisi vähennyksiä ja kuinka paljon Puola on tehnyt vähennyksiä kulujen osalta viimeisen kymmenen vuoden ajan. Täällä puhutaan prosenttimääristä, mutta jos puhutaan hiilestä, niin on muistettava, että kaikki tämä likainen energia, niin kuin se tällä hetkellä on, niin se on yhä vielä tärkeä, niin kuin se oli monta vuotta sitten. Täällä puhuitte näistä eri kokemuksista, mutta minkälaisia ongelmia tällä hetkellä on teollisuuden kannalta, jos nyt on siirryttävä uusiin energianlähteisiin. Tämä vaikuttaa ympäristöön, mutta on muitakin ongelmia ja esteitä, joista on päästävä yli. Ja kysyisin myös, kun puhutte tästä tasapainoista ja maailmanlaajuista sopimuksista, yleistä sopimuksista, tällaista te puhuitte, mutta en tiedä, onko nyt olemassa mitään eh, merkkiä tästä, onko jo puhuttu suurten tekijöiden kanssa, Yhdysvaltain kanssa, Kiinan, Intian kanssa ja Euroopan kanssa. Siellä sanotaan, että Euroopan on oltava esimerkkinä. Euroopan on oltava kaikkien dynaamisin, kun lähdetään kunnon politiikkaa panemaan täytäntöön, mutta meidän kriisi, tilanteemme tällä hetkellä tarkoittaa sitä, että Eurooppa jää kyllä ihan yksin tässä ja minkälaisen hinnan joudumme maksamaan, sillä Puolassa tai Espanjassa oleva tai valitseva työttömyysaste ei sen vähäisempi kuin muualla maailmassa ja ehkä tämä tosiasiallinen tilanne, joka nyt vallitsee ja e, se voi vaikeuttaa sopimuksen pääsemistä ja ottaa huomioon myös, että meillä on paljon kilpailua näiden muiden maiden suunnalta. 2015 Ranskassa olisi päästävä yleiseen sopimukseen. tämän tavoitteemme, mutta enpä tiedä. Vaikuttaa nyt vähän siltä, että tähän tarvitaan vielä kovin paljon aikaa. Kiitos. Nyt on vielä neljä muuta puheenvuoropyyntöä. Florence, Okoni, Korhola ja Hübner. Minuutti kukin. Karl-Heinz Florence. Kiitos. Ministeri, mukava tavata teitä jälleen. Muistan teidät oikein hyvin niiltä ajoilta, kun saavuitte Durbaniin ja Euroopan valtuuskunta oli kuilun partaalla, kun Puola teki oman ehdotuksensa. Se oli todella riski suuri riski ja ristial, riskialtis ehdotus teiltä. Nyt minusta on aika jännää, että Puola ilmestyy jälleen pelin isäntämaana Durbanin jälkeen. Minun mielestäni tämä saattaisi merkitä todellista suunnanmuutosta tai ainakin pyrkimystä tähän. Eli mitä aktiivisia ja luovia eh, hankkeita olette toteuttaneet, kun sanotte, että voimme olla aktiivisia ja tätä kautta parantaa ihmisten elämää ja vähentää päästöjä niille? niin edelleen. Niin kuin siis mitä aktiivista te olette tehneet? Minä ymmärrän, että tänä päivänä esimerkiksi Saksa ja Iso-Britannia haluavat luopua ydinvoimasta. Te ette pysty luopumaan edes hiilivoimasta. Miten te isäntämaana motivoitte muita edistymään näissä asioissa? Kioto on kuollut. Hienoa, että nyt on uusi malli, yhden vaiheen malli, ja tähän on reagoitava. Mitä ajatuksia teillä nyt oikein on? Kiitoksia. Sitten Sofi Okoni minuutti. Euh, monsieur le président, monsieur le ministre. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä ministeri, kiitos siitä, että taas tulitte tänne luoksemme tänään. Minä yritän ymmärtää sitä, mitä sanoitte, eli te ette halua, että tässä nyt vain soimattaisiin, vaan meidän pitäisi aloittaa uusi avoin politiikka, ja tämä poliittinen hetki pakottaakin siihen, että tähän suuntaan mentäisiin. Ja tässä mielessä haluaisin puhua teille vedestä. Vesi on sellainen aihe, joka unohtuu aina kansainvälisten huippukokousten päätelmistä eri konferenssien päätelmistä. Ne jäävät pois, mutta kuitenkin vesivoimara on yhä vähemmän. Tässä on konflikteja liittyen veden käyttöön, vettä tarvitaan yhä enemmän ja kuitenkin veden laatu heikkenee, sillä e, on yhä enemmän e, vilkaista vettä päästöjen takia ja on nyt hyvin tärkeää työstää tätä e, vesi asiaa. Vesi on sellainen vara, jota on liian vähän ja sen takia tämä on aihe, jota teidän pitäisi edistää, herra ministeri. Ja olisi hyvin tärkeää, että kaikki muistaisivat, että vesi ei ole enää oikeus, vaan se on velvollisuus tänä päivänä. Jos ajatellaan kansainvälistä yhteistyötä, niin minä pyrin siihen, että täällä parlamentissa esitettäisiin eh, sellainen lakiehdotus, että pienen pieni määrä eh, kerätystä eh, vedestä voisi, vesimaksuista voisi mennä köyhiin maihin. Voisikohan Puola tulla mukaan tähän tällaiseen ajatukseen, että pienen pieni eh, määrä varoista, jotka tulee vedestä, voitaisiin toimittaa kehitysmaille. Kiitos ja Riitta Korhola. Thank you very much. The problem in... Kiitoksia. Ongelma kansainvälisen sopimuksen aikaansaamiseksi on se, että suuret päästöjen aiheuttajat ovat jo kauan sitten valinneet toisen lähestymistavan. En sano, etteikö he tekisi mitään, mutta he tekevät eri asioita. Esimerkiksi Yhdysvallat ovat, on toiminut EUta tehokkaammin tietyssä päästötavoitteessa. Esimerkiksi tämä tulee lisääntymään liuskekaasun takia. Me Yhdysvallat ovat myös valmiita vähentämään hiilen käyttöä taloudessa ja katsovat asioita pikemminkin alhaalta ylöspäin, investoivat tutkimuksen ja kehityksen eivät niinkään toimi lainsäädäntötaakan kautta. Itse sanon, että EU on esteenä umpimielisenä toimijana estämässä kansainvälistä sopimusta. Onko tämä oikea strategia? emme pääse eteenpäin, jos emme muuta omaa strategiamme. Kuten Florence, Karl-Heinz Floren sanoi, Kioto on kuollut, mutta eikö eurooppalainen mallikin ole kuollut? Niin, Yhdysvallathan on todella tunnettu ilmastosuojeluponnisteluistaan ja on tässä tällainen edelläkävijä. Sitten Rova Hybner. Jak co roku parlament przygotowuje rezolucję, tak samo i w tym roku jest... Kiitos joka vuotisen tapaan Euroopan parlamentti valmistelee päätöslauselmaa ja tänäkin vuonna sellaista teemme ja minä olen ITRE-valiokunnassa asiasta vastuullinen henkilö. Tärkeintä on päästä kattavan sopimukseen, sillä voidaan laittaa paperille paljon erilaisia tavoitteita, mutta jos niitä ei sitten tueta jatkossa ja seuraan vuosina, jotka kaikki tulee siihen taakse, kaikki osallistujat, niin on selvää, että vaikutus ei tule olemaan myönteinen. Ja tässä mielessä emme sitten saa muita mukaan. Tällä hetkellä valmistelemme ehdotusta, jonka tarkoituksena on esittää sitä, että voitaisiin tehdä yhteistyötä ja sitten tarvittaisiin myös paremmin määritellyt tavoitteet. Tällä tavoin voidaan parantaa valiokuntamme työskentelymahdollisuuksia, myös ministerien työskentelymahdollisuuksia. Päätöslauselma on luonnos on jo valmiina ja todennäköisesti suurin osa ryhmistä tulee sen taakse. Meidän on muistettava, että tärkeintä on, että muutkin haluavat tulla tähän työhön mukaan. Periaatteessa kaikki sanovat, että kyllä, kyllä, mutta sitten käytännössä kukaan ei halua tulla mukaan. Minä haluaisin tietää, millä tasolla on tarkoitus neuvotella ja mitä ajattelitte, miten neuvottelussa käy, sillä nythän jo pidetään valmistelevia kokouksia ja eri ministerit ilmaisevat ajatuksiaan, mutta jos kaikki jää vain kannuksi sanoiksi, niin siitä tulee vain tällaista soittoa, joka ei kuitenkaan vie mihinkään. Kiitokset Rova Hybner. Yksi minuutti. No tällä kertaa saitte nyt sitten kaksi kertaa yhden minuutin, kun yleensä ette aikaa puhu. Sitten Linda Mäkävän minuutti. Lyhyesti vain yksinkertainen kysymys. Olimme Yhdysvalloissa ennen kesätaukoa ja kuulimme Obaman hallinnolta, että he ovat muuttaneet ja haluavat todella sitoutua. Oletteko huomannut näitä muutoksia Yhdysvaltain politiikassa ja entistä suurempaa sitoumusta? Kiitoksia ja viimeisenä vielä minuutti Corinne Lepage. Monsieur le ministre d'être parmi nous ce matin. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos ministeri, että tulitte tänne keskuutemme. Minäkin olin Durbanissa mukana valtuuskunnassamme ja oli hyvä kuulla, että te haluatte päästä selkeisiin tavoitteisiin, että parissa 2015 todella saadaan aikaiseksi sopimus. Ja minä muistan, kuinka tiukka Puolan kanta oli Durbanissa. Ja se oli ihan siellä parlamentin antaman mandaatin rajoilla ja myös hallituksen ja neuvoston antaman neuvottelumandaatin rajoilla. Voitteko vakuuttaa, että tällä teidän puheenjohtajakaudellanne ainakin nyt seuraavassa tilaisuudessa tilanne toimii eri tavoin ja te aiotte todellakin pyrkiä tähän tavoitteeseen, johon nyt sanotte sitoutuvanne. Kiitokset. Näin olemme kuulleet kaikki kysymykset. Ja nyt ministerillä on näin ollen tilaisuus vastata. Olkaa hyvä, herra ministeri. Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin ehdottaisin, että sellaiset kysymykset, jotka olivat hyvin Puolaan liittyviä, vastaisin niihin ehkä myöhemmin, koska tänään keskustelemme kansainvälisestä sopimuksesta. Tänään halusin siis keskittyä käsittelemään tätä sopimusta, josta on tarkoitus tulla maailmanlaajuinen, ja samoin keskittyisin neuvotteluiden valmistelemiseen Varsovassa ja miten ymmärrän meidän roolimme tässä. Monethan puhuivat tästä asiasta. Uskoakseni tämä tapaaminen on merkittävä ja kysyttiin, miksi suhtaudun siihen niin optimistisesti, siis liittyen Pariisin kokoukseen. Durbanin agenda on hyvin lähellä sydäntäni. Sanotaan, että vuonna 2012 että nyt tänä vuonna pitäisi neuvotella maailmanlaajuisesta sopimuksesta ja se pitäisi hyväksyä vuonna 2015 niin, että sitä alettaisiin täytäntöönpanna vuoden 2020 jälkeen. Tämä oli Durbanissa hyväksytty aikataulu. No, tämän tiedämme. Ja tämä oli tavallaan tienhaara jonka koimme Durbanissa. Tiedämme, että uusi sopimus on tarkoitus saada koskemaan kaikkia. Applicable to all on sanamuoto, jota käytetään. Lisäksi tiedämme, että Tiedämme, että tässä on toimittava tiettyjen sääntöjen mukaan ja kaikki mahdolliset elementit on otettava huomioon. Myös velvoitteiden eriyttäminen ja on katsottava, mikä on mahdollista millekin sopimusvaltiolle. Monissa kysymyksissä todella kysyttiin, miksi suhtaudun asioihin näin myönteisesti. Ensinnäkin haluaisin todeta, että Puolalla voi olla tässä hankkeessa erityinen rooli, josta se voi selviytyä. Myös sen takia, että taloudellisten muutos, muutostemme alkuvaiheessa 25 vuotta sitten, tuolloin kuuluimme kehittyviin maihin, mutta nyt olemme virallisesti kehittynyt maa. Liityimme 90-luvulla oecd ja vuonna 2004 EU-hun. Olemme siirtyneet yhdestä leiristä toiseen, joten ymmärrämme tavallaan kumpaakin puolta. Ja voimme toimia tässä sillan rakentajana, koska ymmärrämme hyvin kumpaakin maailmaa. Tällaisena koen oman roolini ja siksi suhtaudun asiaan myönteisesti ja uskon, että kykenemme puhumaan toistemme kanssa niin, että kummankin leirin haasteet tulevat ymmärretyiksi. Täällä esitettiin pari kysymystä liittyen myös yrityksiin. Niiden on siis tarkoitus osallistua konferenssiimme. Täällä kysyttiin kumppaneistamme. Olemme maininneet kaikki kumppanimme internet-sivullamme. Kyseessä ovat sellaiset kumppanimme, jotka ovat rahoituksen muodossa avustaneet meitä konferenssin järjestämisessä. Tässä ei ole lueteltu yksittäisiä konferenssiin osallistuvia yrityksiä, vaan sellaisia, jotka ovat antaneet meille rahoitustukea. Mutta ajatus siitä, että yritysten edustajat kutsuttaisiin osallistumaan keskusteluihin, liittyy siihen, että viimeisen 19 vuoden aikana, kun sopimus on ollut voimassa, neuvottelukumppanit ovat tavanneet myös kansalaisjärjestöjä – tehtiin sopimuksia, mutta tulokset ovat ne, mitkä ovat. Päästöt lisääntyvät, teollisuustuotantomme siirtyy Euroopan ulkopuolelle, emmekä saa jatkaa vanhaan malliin. Jos yritysjohtajat eivät keskustele maailmanlaajuisella tasolla, emme pääse eteenpäin. On aina niitä, jotka haluavat kulkea omaa tietään. Ja tämäkin johtaa tuotannon siirtymiseen EUn ulkopuolelle. Eli mielestäni on hyvin tärkeää kyllä tavata ja keskustella yritysjohtajien kanssa. Sitten esitettiin kysymyksiä siihen liittyen, mikä on Euroopan kanta nykytilanteessa tai asema. EU ei ole tarjonnut pelkästään 20 prosenttia, vaan 30 prosenttia, ja tämä tarjous tehtiin vuonna 2007. Mutta tämä edellyttää kansainvälistä sopimusta, eli tässä ei ole kyseessä 20 prosenttia, vaan ehdotamme 30 prosentin vähennystä, kuitenkin tietyin ehdoin. Minusta vaikuttaa siltä, että jos no ainoastaan tyydymme näyttämään esimerkkiä. Se ei riitä. Tässä meillä on kokemusta kauppaneuvotteluista. Esimerkiksi vuonna 2001 Dohan kierroksen neuvottelut alkoivat ja myös tämä näkyy myös yhteisessä maatalouspolitiikassa. Samme avasimme sitä ulkomaailmalla ja pyrimme yhtenäiseen kauppasopimukseen. Emme ole päässeet kuitenkaan lopputulokseen, vaan Dohan neuvottelut ovat edelleen kesken ja maatalousmarkkinat EU:ssa ovat kuitenkin jo avoinna muille. Ja tämä sama näkyy ilmastonmuutosneuvotteluissa. Ilmastonmuutospaketin neuvottelut alkoivat 2008 ja se ei ole johtanut siihen, että kaikki muut valtiot olisivat tehneet samoja ratkaisuja kuin Eurooppa. Sveitsi, Liechtenstein, ehkä vielä joku muu EUn lisäksi osallistuu tähän sopimukseen noin 14 prosenttia, mutta tämä ei riitä, jotta voitaisiin vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, vaan tarvitaan ennen vuotta 2020 uusi väline, johon kaikki osallistuvat. Meidän pitää tavallaan vakuuttaa nyt muuten. Me saa toimia tässä liian energisesti. tulokset, joihin on päästy, ovat hyviä, ainakin nähdäkseni. Mutta täytyy katsoa asioita myös Yhdysvaltain näkökulmasta. Meillä on Atlantin molemmin puolin erilaista energiapolitiikkaa. Euroopassa energia on kallista. Meillä on siihen liittyvä paradigma. Tämä, tämän on tarkoitus johtaa teollisuuden muutoksiin, uusiin investointeihin, mutta nyt olemme kriisin kourissa. Emmekä ole menossa hyvään suuntaan. Kun taas Atlantin toisella puolella energia on edullisempaa. Yhdysvalloissa teollisuus menee eteenpäin. Hiilidioksidipäästöjä on vähennetty. Nyt kauppaministerit neuvottelevat vapakauppasopimuksesta Yhdysvaltojen ja EUn kesken. Jos sopimus toteutuu niin, että noudatetaan kahta erilaista politiikan mallia, niin tämä tulee johtamaan siihen, että teollisuus kaikkoa EU-sta. Ja meidän on muutettava ajattelutapaamme. Eli on ajateltava toisin kuin tähän asti. Miksi sitten olen vakuuttunut siitä, että uusi sopimus on mahdollinen? Useimmat ministerit, joihin olen yhteydessä, odottavat, että vuonna 2020 on käytössä tehokas ja toimiva väline. Tämä on siis yleinen odotus. Miltä tämän uuden sopimuksen sitten on tarkoitus näyttää? Nähdäkseni, ja tässä pohjaan siis Kioto ykköseen ja kakkoseen, nähdäkseni uuden sopimuksen on oltava yksinkertainen sen on sallittava neuvottelukumppaneille, ministereille, kun he palaavat kotimaihinsa. Siis on mahdollistettava vanhojen sopimusten ratifiointi. Kioto ykkösen kokemukset siitä, että kun hyväksyttiin sopimuspuolten välillä teksti, kävikin niin, että Yhdysvallat eivät, Yhdysvallat ei ratifioinut sopimusta ja tällä olisi vakavat seuraukset Kioto ykköselle. Nyt Eurooppa on aika yksin Kioto kakkosen osalta. Ja sitten vielä Venäjän federaatio, Valko-Venäjä, Kasakstan, Ukraina – Nämä maat eivät ole muodollisesti esittäneet vetoa, mutta eivät myöskään ole ratifioineet sopimusta, koska eivät siitä pidä. Ei ministerin vakuuttaminen aina ole vaikeaa. Siis neuvottelimme hyvin tiiviisti Durbanissa – Neuvottelut kestivät usein yö myöhään, mutta tärkeintä on että sopimus olisi valtioiden silmissä kyllin houkutteleva niin, että esimerkiksi maiden presidentit tai parlamentit ratifioivat ja sen jälkeen täytäntöön panevat sopimukset. Välinen on oltava yksinkertainen ja osallistava. Sellainen, joka tavallaan kutsuu mukaan muita kumppaneita. Miten YKssa sitten toimitaan? Aivan eri tavoin kuin EUssa. EUn järjestelmässä komissio tekee ratkaisuehdotuksia, sitten Euroopan parlamentti keskustelee omasta näkemyksestään, sen jälkeen neuvosto, tai neuvosto keskustelee tahollaan ja yritetään löytää yhteinen nimittäjä hankkeen lopuksi. Ja tällä haluaisin sanoa, että neuvostossa äänestykset suoritetaan periaatteessa enemmistöperiaatteen avulla. Ja parlamentissa päätöksiä tehdään ilman, että katsotaan kansallista roolia. Eli määrävässä asemassa ovat poliittiset ryhmät. Ja voidaan kuvitella tilanne jossa jonkin tietyn valtion näkemys jää huomiotta prosessin mekanismin takia. Kun taas YKssa jokin jäsenvaltio sanoo esittävänsä veton tai ehkä ei esitä vetoa, mutta ei halua toisaalta täytäntöönpannakaan jotakin tiettyä sopimusta ei näin sitten tee. Eli meidän on löydettävä ja etsittävä sellaisia ratkaisuja, jotka tietyssä mielessä kelpaavat ja ovat hyviä, miellyttäviä sopimuskumppaneille, kun he matkaavat takaisin pääkaupunkeihinsa niin että he voivat tavallaan myydä tämän sopimuksen omanaan tai esitellä sen sellaisena. Eli mihinkään ei voida pakottaa. Tarvitsemme siis yksinkertaisen rakenteen. Ja vielä lopuksi. Joulu Marraskuu 2015 Pariisi päivämäärä. Maaliskuussa 2015 teksti on oltava käytössä käännettynä kaikille kielille. Ja toisella vuosipuoliskolla 2014 yleiskokouksen, YK yleiskokouksen jälkeen ja joulukuun huippukokouksen jälkeen on oltava teksti käsillä ennen Liman, Liman kokousta perussa. Sopimuksen perusteet on käytävä läpi aikaisemmin Varsovassa, koska muuten ei pidetä tai ei ole mahdollista pitää kiinni neuvotteluaikataulusta. On keskusteltava menetyksistä ja vahingoista, rahoituksesta ja monista muista kysymyksistä. Tätä kumppanimme meiltä odottavat muun muassa kehitysmaat. Jos solmimme nyt sopimuksia, sovimme asioista jo nyt, silloin pystymme vaikuttamaan myös neuvotteluiden rakenteeseen. Kiitos. Kiitokset ministeri vastauksistanne kysymyksiin, joita teille esitimme kopista. Luonnollisesti parlamentti, niin kuin kollegat täällä jo ovat todenneetkin, tulee lähestymään asiaa päätöslauselman kautta varmaan on äh, hyvä, että vielä tapaamme, koska tietyt kysymykset, äh, joita täällä esitettiin, liittyvät Euroopan unioniin äh, siihen, miten se tekee omat tehtävänsä, kuten takapainottamisen. Ja kyllähän me olemme lähes samoilla linjoilla neuvoston kanssa ja meidän täytyy nyt osoittaa olevamme myös sisäisesti toimintakykyisiä kyllä me aika hitaasti olemme edenneet. Ei Eurooppa ole mikään tienraivaa ja pikemminkin juoksee siellä suuressa pääryhmässä. Toivotan teille kaikkea hyvää. Älkää nyt luopuko optimismistanne. Toivon, että siellä Puolassa Varsovassa sitten todella perustetaan hyvää tai laitetaan hyvä tie Limalle ja myöhemmin Pariisille, niin että 2015 saadaan sitten hyvä sopimus aikaan. Teillä on tässä merkittävä suuri vastuu ja me annamme teille tukemme tehtävässänne. Me tulemme olemaan paikalla. Mehän sitten täällä parlamentissa viime kädessä sopimuksen ratifioimme. Ja Iltapäivällä itse asiassa jatkamme keskustelua tästä aiheesta. Toivomme, että pidätte meidät ajan tasalla neuvottelujen suhteen, koska muistutan vielä, että Euroopan parlamenttihan sopimuksen sitten viime kädessä ratifioi. Me sanomme joko kyllä tai ei. Kiitoksia. Kiitos vierailustanne. Ja mielelläni kutsun teidät tänne toistekin. No nyt meillä ei ollut todella aikaa käsitellä vielä kaikkea tänään, joten tervetuloa piakkoin takaisin tänne parlamenttiin. Kaikkea hyvää.